kedves kollégák folytatjuk az ülésünket a következő napirendi. arvon kollegat nyt me siirrymme eteenpäin esityslistalla. kyse on suullisesta kysymyksestä satelliitteihin perustuvan teknologian kehittäminen maailmanlaajuisten lentoseurantajärjestelmien mahdollistamiseksi. Tämä on seuraavan keskustelun aihe. Ensimmäisenä puhuu edustaja Kramer, joka on laatinut tämän suullisen kysymyksen. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Matkailuvaliokunnan nimissä haluaisin nyt esittää suullisen kysymyksen.